Hannu Takkulan valinnasta oli Reenin paikalle 27.4.2015 alkaen. Toivotan tämän uuden kollegan tervetulleeksi kolme artiklan kaksi kohdan mukaisesta työjärjestyksestä, kunnes hänen valtakirjansa on tarkastettu. Takkula saa täysimääräiset valtuut, valtuudet toteuttaa tehtävänsä, mikäli mitään eturistiriitoja Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien suorittamiselle ei ole. Tervetuloa.